Dear colleagues, we are ready to start. Hyvät kollegat, olemme varmaan valmiita aloittamaan. Pyytäisin teitä kaikkia nyt istuutumaan paikoillenne. Ja voimme aloittaa äänestyksemme. Eli työjärjestyksen 106 artikla mukainen vastalause kofeiinin terveysväitteistä. We vote en bloc on res- Äänestämme yhtenä ryhmänä C, E, I, J ja kohta neljä. Yhtenä ryhmänä puolesta. Vastaan Tämä täytyy ne tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Lisätäänpä tuosta vasta ääni herra Frontilta. Äänestys päättyy. Hylätty. Now we are going to... Seuraavaksi päätöslauselman luonnos puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitokset. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, seuraavaan äänestykseen. Eli Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä hyväksytystä tekstistä, epävirallista neuvotteluista. Tässä on kysymys asetuksesta lääkinnällisistä laitteista. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys. Ah, vielä. Tässä on yksi ST-läinen liikaa. Herra Kaputo. Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi äänestämme in vitro-diagnostiikkaan tarkoitettuista lääkinnällisistä laitteista ja kompromissista, josta sovittiin neuvoston kanssa. Nämä ovat neuvottelujen tulosta. Odotamme vielä komissiolta ennen täysistuntoa tässä julkilausumaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Jälleen yksimielisyyttä. Kiitoksia. Ja onnittelut esittelijälle. No flowers for Peter Liese. Okay. Ei kukkia Peter Liiselle. Now we are going to vote on... Uh... Seuraavaksi äänestämme kohdasta 15. Keskeiset tavoitteet sites yleissopimuksen 17. sopimus, 17 sopimuspuolen konferenssin puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Seuraavaksi sitten kysymys neuvostolle puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin olemme päässeet koneäänestyksemme loppuun. Keskeytämme kokouksen ja pyydämme, että kaikki palavat takaisin tänne, kun herra Timmermans tulee paikalle kello 17.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

Dear colleagues, we are at five o'clock and then... on nyt 17 ja voimme aloittaa tärkeän kokouksen. Haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi ensimmäisen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin tänne ympäristövaliokuntaan. Ajattelen horisontaalista vastuuta, ne kestävästä kehityksestä. Me haluaisimme kuulla komission yleisestä lähestymistä vasta kestävyyskysymyksissä. Erityisesti meitä kiinnostaisi kuulla komission suunnitelmista eh, kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta eh, EUn sisäisissä ja ulkoisissa politiikoissa. Mä haluaisin myös kuulla suunnitelusta toimeenpanosta, joka koskee kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Tehän tiedätte, ympäristövaliokunta pitää erityisen tärkeänä kiertotalous toimintasuunnitelman toimeenpanoa täysin ja aikoo seurata sitä säännöllisesti muun muassa ajatusten vaihdolla kuuden kuukauden välein teidän kanssanne ja varapuheenjohtaja Kataisen kanssa. Ja herra Katainen on myös mukana tässä asiassa. Tässä yhteydessä haluaisin myöskin ilmoittaa, että olen saanut ympäristövaliokunnan koordinaattoreilta valtuutuksen kirjeen lähettämistä teille, jossa komissiota pyydetään luonnostelemaan vuosikertomus parlamentille ja neuvostolle toimintasuunnitelman toimeenpanosta. Tulette saamaan tämän kirjeen lähipäivinä, mutta haluaisin jo nyt ilmoittaa teille asiasta, kun olette täällä tänään. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä ja annakin teille puheenvuoron. Voitte aloittaa alkukommentilla ja sitten käynnistämme keskustelun kollegojen kanssa, jolloin heillä on mahdollisuus esittää teille kysymyksiä tärkeimmistä asioista, jotka ovat meidän esityslistallamme. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kiitos, että olette ottaneet minut tänne vastaan. Viime vuonna todella nautin keskusteluistamme ja yritän nyt keskittyä teidän kysymyksiinne ja pitää johdantoni lyhykäiseni. Me voimme keskustella laajasta asioiden kirjosta. Lyhykäisesti tässä mainitsin, mainitsen aio, asian, joka oli minulle erittäin tärkeä valiokunnan työn alussa ja komission koko jäljellä olevan mandaatin osalta tärkeä asia, eli kiertotalous. Viiden joulukuussa hyväksyttiin paketti ja tänä päivänä sitten suunnitelma pannaan täytäntöön. Muutama viikko sitten Carlos Moelisin kanssa yhdessä pilottihankkeen käynnistimme. Ja tässä on neuvostossa ja Simon valiokunnastanne on mietinnön esittelijänä. Me olemme tietysti komissiossa täysin sitoutuneita antamaan teille teknistä asiantuntijuutta niin, että tässä voidaan pitää kiinni korkeasta kunnianhimon tasosta ja selkeistä täytäntöönpattavissa olevista säännöistä. Viime kuussa, kun keskustelimme YK 2000 2020 suunnitelmasta, niin sanoin, että meidän täytyy paljon enemmän, paljon nopeammin mennä eteenpäin kiertotalouden kanssa yleiseurooppalaisilla ratkaisuilla. Äh, Hollannin parlamentissa sanottiin, että tämä ei ole pelkästään oikea asia tehtäväksi meidän maidemme ja äh, kotimaidemme ja kansalaisten takia, vaan myös taloutemme kannalta. Se tarvitsee epätoivoisesti uutta pontta, jonka kautta saadaan kestävää kehitystä ja voidaan rahoittaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka meidän mielestämme ovat erittäin tärkeitä Euroopan kannalta. Ja tämä kertotalous antaa meille myös mahdollisuuden rahoittaa ja auttaa Euroopan ympärillä olevia alueita, joissa haasteet väestörakenteen takia ovat paljon suurempia. Joten tämä kysymys on paljon suurempi kuin pelkkä ympäristön kestävyys. Geopoliittinen kestävyys on sellainen asia, josta ei ole niin puhuttu, mutta se täysin liittyy myös tähän samaan aihekokonaisuuteen. Tämä johtaa minut toiseen painopistealue-aloitteeseen osana komission työohjelmaa eli kestävyyteen. Myöhemmin tänä vuonna esitämme omat vastauksemme kestävän kehityksen tavoitteeseen. Me tällä hetkellä työstämme yksityiskohtaisempaa arviota siitä, missä tällä hetkellä ollaan menossa kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Ja tämä auttaa meitä tunnistamaan ensinnäkin sen, mistä tulee EU-toiminnan lisäarvo ja toiseksikin, millä tavalla meidän politiikkamme voi antaa oman panoksensa asetettujen tavoitteen saavuttamiselle 2030 agendalla. Se, että tämä on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 niin kehittyneen kuin kehitysmaidenkin agendalla, niin tässä hallitustenkin täytyy toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta on kuitenkin selkeää, että hallitus ja, hallitukset ja julkiset elimet eivät voi yksin saavuttaa näitä 2030 tavoitteita, vaan tässä tarvitaan myös yritysmaailmaa ja kansalaisjärjestöjä muun muassa. Ja teidän tukeannekin tarvitaan täällä, ei pelkästään täällä parlamentissa, vaan siinä, että kaikki voivat oman tehtävänsä täyttää tässä suuressa muutosohjelmassa. Sääntely on erittäin tärkeää, mutta se, miten sääntelyä tehdään ja miten sitä määritellään on äh, yhtä tärkeää kuin se, miten sitä pannaan täytäntöön. Ja kaikkien osapuolten täytyy olla mukana tässä työssä. Tämä on oikea tapa edetä tulevaisuudessa. Ja ennen kuin menemme näihin kysymyksiin ja vastauksiin, niin muutaman sanan sen sanoisin äh, näistä äh, hormonihäiritsijöistä ja tästä julkilausumasta, jota on pitkään odotettu. Me olemme sitoutuneet siihen, että ennen kesää toimitetaan tämä, nämä kriteerit hormonihäiritsijöiden identifioimiseksi kasveja, kasvitorjunta-aineista. tämän Andrew Kateskin tänä aamuna sanoi. Nämä ovat täysin WHOn ohjeviivojen mukaisia ja ne todella perustavat tieteis, tieteeseen. Nämä ovat tiedonannossa mukana ja tässä on kysymys esimerkiksi näistä turvallisista kynnysarvoista ja identifioidaan myös ne kriteerit, joita ei pidä ottaa tässä huomioon. Asiakirjat, jotka tänään julkistettiin, on valmisteltu hyvin. Eritoten tässä on, ovat komission jäsenet äh, Katainen asiakkaatis äh, vielä mukana. Me pysimme asiankuluvia virastoja välittömästi ryhtymään tarkastelemaan näitä aineita, ja ne ovat valmiita tekemään päätöksiä tietenkin, kun kriteerit on, kriteerityö on saatettu loppuun. No, tämä minä halusin sanoa ennen kuin näin uutisen tänä iltapäivänä. Ja siinä uutissaan puhuttiin vuodetusta asiakirjasta. En anna tässä palkintoa niille ihmisille, jotka ö, haluavat mietin itsellensä työtä julkaisemalla asiakirjaa liian aikaisin, mutta haluaisin muutaman kommentin kuitenkin esittää. Niin, Tämä lainsäädäntö on minun mielestäni äärimmäisen tärkeä. Se on, nämä ovat aivan avainasemassa, kun halutaan luonnon monimuotoisuutta suojella. Kaikki tuntevat tämän äh, Natura 2000-verkoston. Tässä on kuulemis, kuulemisessa ollut mukana yli 500 000 tahoa. Siis vastauksia on tullut noin paljon. Tämä osoittaa, miten tärkeää tämä on. Ja tunnettu myös minun ajatukseni siitä, että parempi lainsäädäntö ei tarkoita sitä, että standardeja alennetaan. Ja todella haluan tästä pitää kiinni. Ja hyvin yksinkertainen arvioni arvioni on se, että minun mielestäni tämä ei ole mikään ideologinen lähestymistapa, vaan käytännönläheinen lähestymistapa. Ja suoraan sanottuna jos joku asia ei ole rikki, niin ei sitä pidä korjata. Ja jos jonkun voi, jotakin asiaa voi parantaa, niin paranna sitä. Mihin tässä nyt sitten ollaan menossa? Vielä työtä ei ole täysin saatettu loppuun, koska nyt on konsulttitutkimus, joka on tulossa, mutta sen saattamiseksi loppuun, mitä nyt tehdään, meidän täytyy oma henkilöstö henkilöstöasiakirjammekin saada vielä valmiiksi tässä ja Haluaisin tämän antaa teille sitten parlamentin käyttöön aivan ensimmäisenä saatte sen. Ja mm, tämän teen sitten, kun olen sisäisesti kuullut myös kollegoja. Ja samaan aikaan täytyy tehdä myös päätös sitten seurannasta, niin että sanon kaikki asiat kerralla valmiiksi. Tätä me tällä hetkellä työstämme. Te tulette olemaan ensimmäisiä, jotka kuulevat siitä, kun työ on saatettu loppuun. Ja toistan vielä sen, että minulla on tässä käytännönläheinen lähestymistapa, ei ideologinen. Ja se, mikä ei ole rikki, ei sitä tarvitse korjata. Ja jos asioita voidaan parantaa, niin näin sitten toimitaan. Tämä on minun työlinjani. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, voimme aloittaa ensimmäisen kierroksen koordinaattorit tärkeimmistä poliittisista ryhmistä, EPPn e puolesta Peter Lise. Okay. Kiitos Giovanni, kiitos varapuheenjohtaja. Otan esille kolme asiaa lyhyesti. Ensinnäkin te mainitsitte komission tiedotteen eh, näistä eh, hormonihäiritsijöistä. Mm, niin, on, kun komissio sanoi, että on tehty vaikutusarvio, mutta tuomioistuin on sanonut, että se ei kuitenkaan oikeuta viivästymistä, joten Tämä ei pitäisi olla mikään esimerkki tulevaisuutta ajatellen, että vaikutusarviointi tehdään näin myöhässä vaiheessa, jos se tarvitaan, se pitää, siitä pitää lähteä liikkeelle ajoissa. Sisällöllisesti tulimme kiittämään huomiota siihen, että menettelyt ovat sellaisia, että torjutaan vaarat terveydelle, ei tehdä mitään summittaisia arvioita aineesta, vaan pitää todellakin katsoa, mikä on oikea annostelu, mutta tätä me tulemme sitten katsomaan täsmällisemmin. Mitä sitten tulee tämä, tähän fitness check äh, direktiiviin. Minä olin pitkään vaatunut, että tätä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa. Olen kuitenkin yhtä mieltä äh, enemmistön kanssa täällä ja täysistunnon kanssa siitä, että siitä seuraa enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Me kolme vuotta äh, löimme päätä seinään ja viime kädessä sitten kuitenkin puhuttavat ne, joita asia koskee voimakkaammin, ja sitten ne, jotka näkevät, että niin ympäristön suojelu vaarantuu ja keitä tässä sitten autetaan, eivät tule kiittämään. Tämä on kokemuspolitiikassa, joten meidän pitäisi uskoakseni löytää muita ratkaisuja ongelmiin. Eli ei pidä muuttaa direktiivejä. Se ei auta, siitä tulee ongelmia enemmän kuin ratkaisuja. Ja sitten kolmanneksi tämä valiokunta on menneisyydessä, kuten täysistuntokin, puhunut siitä, että pitäisi poistaa nämä ravinne, ravintoaineprofiilit. Teidän komissionne puolustaa tätä, mikä on päinvastaista kuin mitä parlamentissa nyt olisi hyvä esimerkki hyvästä säätelystä, jos noudattaisiin parlamentin kantaa, koska elinkaturvallisuusvirasto on sanonut, että näitä ravintoaineprofiileja ei ylipäätään voida edes saada aikaan. Meillä on elintarvikkeasetus, jokainen kuluttaja saa sitä kautta tiedon siitä, mitä elintarvikkeet sisältävät, ja nämä ravintoaineprofiilit saavat aikaan vain sekannusta. Ja olisi hyvä, jos nyt noudattaisitte tässä valiokunnan ja täysistunnon kantaa hyvän säätelyn hengessä. Thank you very much. Kiitos Peter. Ja nyt Matias Koote sosialisteista. Kiitos varapuheenjohtaja ja kiitos tästä ajatusten vaihdosta, koska Alussa emme ajatelleet, että tämä olisi ollut kuuleminen, koska vaikka vain myöhemmässä vaiheessa tämä salkku, joka koskee kestävyyttä, tuli tähän mukaan. Ja on hyvä, että voimme nyt täällä harjoittaa ajatusten vaihtoa. Haluan palata tähän Refit-kysymykseen. Siis en niitä, miten asia pitäisi tarkastella teollisuuden tai ympäristön kannalta, vaan miten pitäisi katsoa parempaa säätelyä. Muissa jäsenvaltioissa on ongelma, että kun meillä on täällä toimeenpano kokouksia, jos me keskustelemme siitä, miten lainsäädäntöä me saadaan liikkeelle. Käy niin, että miksi Natura 2000 ja FFA, ne ovat asioita, joita edelleenkin ollaan panemassa toimeen alueilla, toisaalta on ympäristönsuojelu, toisaalta ovat maanviljelijät, ja että tämä on vaivalloinen prosessi, ja voimme varoittaa siitä, että se olisi jotakin toivoa siitä, että paketti avataan, ja sitten ei tarvitse tehdä yhtään mitään, vaan että odotetaan, Eh, edelleenkin toimeenpanon kanssa, vaan nyt todellakin komission pitäisi lähettää viesti, ja olemme juuri jo todenneetkin, että sanoitte läheisyyttä asiaa käytännönläheisesti, mitä minä pidän hyvänä. Ja olisi hyvä, että tästä tämä tieto menisi eteenpäin, on syntynyt turhautuneisuutta. Milloin me tulemme saamaan eh, uutisen asiasta, milloin tämä voidaan hoitamaan, jos 5000 eh, kommenttia on tullut asiaan, niin tietysti ne pitää käsitellä asianmukaisesti, ne pitää hoitaa asianmukaisesti mutta jotkut ovat varmaankin saaneet sen vaikutelman, että pidetään, odotamme nyt ensin kansanäänestystä ja katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Näin ei pidä olla. Cameron äh, taistelee ympäristöjärjestöjen kanssa sen puolesta, että Iso-Britannia pysyy äh, eu joten sillä ei pitäisi olla mitenkään vaikutusta meidän päivittäiseen työhömme. Mitä sitten tulee äh, hormonaalisiin haitta-aineisiin, aineisiin, siitä meillä on mielipideeroja, olemme kiisteleetkin asiasta oikeustoimistoja ja yhdymme silloin Ruotsin esittämään kanteeseen ja nyt on katsottava, mitä on ehdotettu tänään, mutta varmastikin eh, edellisissä kohdissa toivottaisimme, toivoisimme lisää nopeutta eh, siinä, miten tällaisiin asioihin tartutaan niin, että niitä ei tarvitse taas hoitaa tuomioistuimessa. Minusta se ei varmaankaan edistä asiaa. Sitten kiertotalous. Se on yksi suurimmista hankkeista, joita meillä on edessämme. Minusta se on oikea hanke, koska me, me sanotaan, että me käsittelemme pieniä asioita, riitelemme jossain glyfosaatista ja vastaavasta, ja silloin syntyy enemmän turhautuneisuutta kuin tuloksia. Meidän pitäisi käyttää enemmän energiaa kiertotalouteen, sen asian eteenpäin viemisen, niin tekisimme selväksi, mitkä ovat sen työllisyyttä edistävät mahdollisuudet ja mitä sitten tulee eh, elintarvikkeisiin on monia, meidän puolellamme. Ja mitä tulee sitten miksi kirkkoihin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin, jos me saisimme johtajuuden näissä asiassa uudestaan niin, että ei vain keskusteltaisi vaikeista kysymyksistä, ja jossa tietysti pitää olla tieteellistä pätevyyttäkin, mutta kiertotalous on sellainen kenttä, sanoin tämän herra Kataisellekin, että hiukan enemmän painostusta tiettyihin suuntiin, että kaikissa instituutioissa vielä puhuttaisiin sen puolesta, ettei, eikä komistikon väsyisi asian eteenpäivimiseen. Minun ryhmälleni, sd ryhmälle kiertotalous on yksi keskeisistä aiheista tällä vaalikaudella. Siksi, että se sisältää työpaikkojen uutta mahdollisuutta ja johtaa yhteiskuntia uuteen suuntaan ilman, että se määräisi ihmisille, miten heidän tulee elää tai miten heidän pitää syödä, vaan todellakin ajatellaan asiaa kiertona. Tämä on minusta tällainen kommentti tähän. Thank you very much. Kiitos. ECRn puolesta herra Demesmaker. Dank u wel. Eh, dank u wel, meneer de vicevoorzitter, om naar deze... Kiitos paljon. Kiitos eh, <clears throat> siitä, että olet tullut, tullut tänne meidän valiokuntaamme kertomaan ja keskustelemaan. Kun te puhutte näistä fitness checkers-asioista Natura-direktiiviin liittyen, se on varsin mielenkiintoista. Arvoisa varapuheenjohtaja, Tuhat päivää, tuhat päivää on kulunut, mutta komissio ei vieläkään tiedä, mitä se aikoo tehdä tämän direktiivin suhteen. Minä olin esittelijänä, kun biodiversiteettistrategiaa tarkasteltiin uudestaan. 86 prosenttia mepeistä äänesti mietinnön puolesta. Eivät pyytäneet mitään direktiivin uudelleen tarkistamista, vaan aloitetta, jotta voidaan paremmin soveltaa lintudirektiiviä Natura 2000 tekstin puitteissa. Meidän vetomustamme tuettiin 15 jäsenvaltion toimesta ja 500 000 kansalaista, jotka ilmaisivat huolestumisensa, kun puhuttiin tästä Alert-kampanjasta. Minä nyt tässä kysynkin, että mitä komissio vielä odottaa? Ei voi odottaa loputtomiin. Oletteko sitä mieltä, että voidaan jo ryhtyä toimeen? Jos meillä on tämä mietintöluonnossa vaikutusarviointi, jotta voidaan tehdä tämä niin sanottu fitness check, jotta voidaan lähteä toteuttamaan lintu- ja habitadirektiiviä. Tämä on 600 sivun pituinen tiiliskivi. Mitä komissio vielä tänään odottaa Alankomaiden puheenjohtajakaudella tullaan järjestämään äh, kuukauden lopulla Amsterdamissa konferenssi. Meillä on jo komissiolta työasiakirja, joka otetaan esille. Tässä on nyt kyse tästä kuntotestistä, fitness checkistä. Työasiakirja on, äh, ei vieläkään ole saanut lopullista muotoa. Tämä on aikamoinen skandaali. Minä itse olen varsin pöyristynyt. Tämä ei ole mitään hyvää hallintaa, ei mitään avoimuutta eikä mitään demokraattista Oletteko te todella sitä mieltä, että haluatteko te nyt heittää ikkunasta ulos ne viimeisetkin luottamuksen rippeet, joita kansalaisilla ehkä saattaa vielä olla EUn e toimielimiin? Nämä viiveet ovat kestämättömiä, niitä voi hyväksyä. Komissio sanoo, että se on, kaikki johtuu pakolaiskriisistä, koska meillä on tämä maahanmuuttokriisi ja se on nyt tässä prioriteettina. Minä tiedän, että haaste on suunnaton. Se on aivan herkullismainen työtaakka, mutta meillä on myös tämä luonnon monimuotoisuus. Se ei anna odottaa itseään, me emme voi enää odottaa ja henkilökohtaisesti tämä on minun mielipiteeni, että tämä viive on täysin käsittämätöntä. Tässä nyt on puhal- annettu, komissio on vähän puhaltanut pölyä meidän silmille. Minkä takia komissio odottaa, mikä näiden viiveiden perimmäinen syy on? Tätä työkirjaa on työstetty otsahiessä hiessä tässä, kuka haluaa nyt vielä ryhtyä töihin? Vedotaanko joihinkin? Mitkä ovat kohteet? Onko tässä kyse teollisuusliitoista, jotka lymyävät kaiken tämän takana? Aivan ilmeisesti nämä teollisuusliitot on kutsuttu samaan pöytään, kun vedettiin yhteenveto tästä raportista. Miksi meillä ei ole tätä komission palveluyksiköiden tekemää työkirjaa saatavilla? Mitä tässä nyt vielä mietitään? Mr. Gerben. Ja nyt herra Gerbrandi liberaalin puolesta. Very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, ja lämpimästi tervetuloa komission jäsen Timmermans. Eritoten pitkällä aikavälillä tämä on tietysti kaikista tärkein asia nyt, mutta se ei ehkä saa tarvitsemansa poliittista huomiota 15 vuoden kuluttua. Ehkä sitten ymmärretään, että tämä oli myös kaikista järkevin asia ja tärkein asia tässä. Siitä, mitä kollega juuri tuossa sanoi refit-harjoitteista ja lintu- ja habitat-direktiivistä, en toista sitä, mitä hän sanoi, mutta haluaisin korostaa kahta lisäasiaa vielä. Ensinnäkin, se miten pitkään komissiolla nyt on mennyt tähän tarkasteluun, aiheuttaa tuolla kentällä valtaisaa epävarmuutta. Mitä tulee tapahtumaan tulevan luontolainsäädännön kanssa? Eihän sitä koskaan tiedä, jos se avataankin myös jäsenvaltioista ja parlamenteista tämä riippuu, ei sitä koskaan tiedä, mitä tässä tapahtuu. Jos tarkastellaan kaikkia luontopolitiikan analyysiä Euroopassa, niin tämähän on yksi kaikista menestyksekkäimmistä AKin osioista, mutta tässä on yksi ainoa ongelma, eli täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Mutta jos komissiolla edelleen menee näin pitkään uudelleenarviointimenettelyssä, niin – Eikö tämä nyt rohkaisisi jäsenvaltiota parantamaan toimeenpanoa vai tarkoittaisiko se kuitenkin sitä, että jäsenvaltiot vielä enemmän odottelisivat täytäntöönpanon osalta? Minä pelkään, että se on pikemminkin tämä jälkimmäinen vaihtoehto. Sitten puoliväliarvio moni, luonnon monimuotoisuuden osalta. Kaikki puhumme luonnon merkityksestä ja meillä on paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, miten tärkeä monimuotoisuus on myös taloudellisesti. Globaalisesti on arvioitu, että luonnon biomonimuotoisuuden menetys tarkoittaa kolmen prosentin menetyksiä bekoten osalta vuosittain – ja Euroopan ympäristövirasto omaan luonnontilaraporttinsa julkaisi yli vuosi sitten, viime vuoden huhtikuussa. Ja tämä on johtanut moniin kriisikokouksiin Euroopan komissiossa. Me epätoivoisesti yritämme saada aikaiseksi talouskasvua. Ja tässä raportissa on osoitettu, että biodiversiteetin katoaminen ei ole millään tavalla pysähtynyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa talouskasvuakaan ei ole niin paljon. No, tämän jälkeen tässä ei niin paljon ole tapahtunut. Olemme nähneet komission johtopäätökset äh, biodiversiteettistrategian uudelleen arvioinnista, mutta samat, äh, samat äh, epätoivoiset loppupäätökset tässä on kuin ympäristöviraston raportissakin. Me emme saavuta tavoitteita, emmekä pysty pysäyttämään biodiversiteetin katoamista, emmekä korjata sitä, mitä on jo tapahtunut tähän mennessä minä epätoivoisesti nyt odotan tässä komissiolta ehdotuksia siitä, millä tavalla voidaan tämä kielteinen suunta vaihtaa muuttaa? Miten voidaan 2020 vuodelle asetetut tavoitteet saavuttaa? Muuten me päädymme samaan johtopäätökseen kuin vuonna 2010, eli että valitettavasti tavoitteita ei saavuteta. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, vielä kiertotaloudesta. Tässä kielenkäyttö on aivan loistavaa. Teidän viime vuoden puheenne vihreällä viikolla oli aivan loistava. Tämä ei ole mikään ympäristökysymys, vaan talouskysymys, aivan valtaisa talouden kannalta. Tässä on kysymys Euroopan unionin tulevasta talouskasvusta, mutta samanaikaiseksi toimet eivät oikein vastaa kielenkäyttöä. Ja kun kuulen, että komissiossa on paljon erilaisia prosesseja, joita on hidastettu kiertotalouden osalta. Esimerkiksi ohjausjaksoprosessissa ei ole mitään uutta. Ecodesign, joka luvattiin 2015 vuodelle, se, sitä on nyt loputtomiin lykätty tietojemme mukaan. Kertokaa meille nyt ystävällisesti, mitkä ovat poliittiset prioriteetit kiertotalouden osalta. Onko se edelleen agendan huipulla ja kertokaa meille tästä myös toimien kautta, eikä pelkästään sanoin. Rigue. Kiitos kuen puolesta. Rova Konecnaan. Děkuji také. Mě dovolte, pane místo předsedo, vám poděkovat za to, že jste přišel mezi nás a pevně věřím, že... Niin. Tämä kiitä teitä osallistumisesta tähän ja toivon, että käytte useammin täällä valiokunnassa ainakin kerran vuodessa te voisitte käydä täällä meitä tapaamassa, koska te vastaatte monista kysymyksistä, joista mekin olemme vastuussa. Ja siksi toivonkin, että tulisitte useammin käymään, niin että ei tarvitsisi niin kauan odottaa teitä. Kuten aiemmat puhujat mainitsevat, minäkin haluaisin siitä, miten lintu- ja habitat-direktiiviä pyrittäisiin nyt nykyaikaistamaan tai uudistamaan. Komissio Vella on tästä puhunut ja me olemme odottaneet tätä lausuntoasiasta. Ja minä olen nähnyt epämiellyttäväksi yllätykseksi sen lausunnon, jonka komission tiedottaja esitti asiasta, joka sanoi, että nyt ei olisi aikaa tälle asialle siksi, että on niin paljon tekemistä pakolaiskriisin vuoksi. Olisin kiitollinen, jos pakolaiskriisin taakse ei kätkettäisi kaikkea sitä, mitä ei saada aikaiseksi. Meidän ei tulisi käyttää pakolaiskriisiä tekosyynä. Nimittäin nyt näyttäisi, ajattelen tiedottajanne, näyttäisi siltä, että nyt vain sitten nostetaan jalat pöydälle eikä tehdä mitään siksi, että odotetaan sitä, että ensin pitää selviytyä pakolaiskriisistä. On myös kysymys kuitenkin muistakin direktiivistä, ei pelkästään lintuja ja habitat-direktiivistä, vaan myöskin jätedirektiivistä, ympäristövaikutusten arvioinnista, Natura 2000. Olisin iloinen, jos me saisimme yleiskatsauksen siitä, miten pitkälle yksittäisissä jäsenvaltioissa on päästy näiden toimenpiteiden toimeenpanossa, tai sitten ei. Mulla on usein sellainen vaikutelma, että me kylläkin päätämme täällä uusista lainsäädäntötoimista, mutta jäsenvaltiot yksinkertaisesti eivät kuitenkaan pysy mukana tai niillä ei ole toimeenpantuna edes voimassa olevaa lainsäädäntöä viidestä seitsemän, tilanne saattaa pysyä tällaisena viidestä seitsemän vuoteen. Sitten mitä tulee näihin hormonaalisiin haitta-aineisiin, se koskettaa meitä kaikkia. Ja on todellakin äh, suorastaan arvotonta, miten komission sen Andrew Kaite täällä on käyttäytynyt. Hän ei ollut pelkäämästään piittaamatta parlamentin päätöksistä, vaan myöskin tuomioistuimen päätöksestä. Ja näinhän ei saa tapahtua. Miten voidaan lisätä kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin, jos komissio itse ei kunnioita tuomioistuimen päätöksiä. Miten te ajattelette tarttua tähän ongelmaan? Thank you very much. Kiitos. Ja vihreistä Rova Hauken. Herr formand, og øh, jeg vil anbefale kommissæren at lytte på hollandsk eller på Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä su- suositella, että komission jäsen kuuntelisi nyt Hollannin tulkkausta, Hollantia. Olen kuunnellut tässä, kun kollegat puhuvat Natura-direktiivistä, ja he ovat sanoneet paljon sen, mitä minun muistiinpanoissani lukee siitä, miten pitäisi sanoa lainsäädännön uudelleen tarkastelusta ja siitä, että miten mitään ei tapahdu. Mutta kollegoille sanoisin, että te ette ole olleet reiluja kyllä jäsen Timmermansia kohtaan. Hän juuri sanoi, että jos joku asia ei ole rikki, niin ei sitä tarvitse korjata. En ole koskaan kuullut näin selkeää viestiä aikaisemmin. Me kyllä tiedämme, että nämä direktiivit ovat ihan hyviä. Tämä me kuulimme ja sanoimme tämän Desmailin mietinnössä, me olemme sanoneet moneen ossa, otteeseen tämän, ja komissiollekin on sanottu monesti, että ei korjata sitä, mikä ei ole rikki. Ja nyt komissio ja sen meille palauttaa omat sanamme. Tämähän on aivan loistava viesti herra Timmermansilta. Mielestäni meidän pitäisi nyt todella juhlia. Meidän pitäisi ylistää komission jäsentämme tästä. Komission ei tarvitse odotella tässä tätä raportin julkaisemista, koska se on joka tapauksessa vuodettu jo. Ei tämä ole mikään ongelma. Me autoimme, autoimme saamaan tämän suuren yleisön tietoisuuteen ja sanomme herra Timmermansille, että tämä on hieno homma ja nyt hän on valmis kertomaan nämä suositukset mutta ensin haluamme tämän raportin ja sitten komissiolta suositukset siitä, mitä pitäisi tehdä. Mikä on tärkeää, mitä tässä täytyy nyt tehdä? Olen varma, että herra Timmermans myös kuuntelee meidän loistavaa neuvonantoamme tässä, kun hän on nyt takaisin tällä kapealla ja suoralla tiellä direktiivin osalta. Mutta lisään vain yhden asian, joka on erittäin tärkeä komission kannalta. Eli se, että ei pelkästään toisteta biodiversiteetin merkitystä kasvulle ja taloudelle, vaan myös ilmastolle. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista ilmaston kannalta, hyvä biodiversiteetti, joten täyden tuken, tukeni saatte tässä ja me odotamme innolla, että komissio tekee kaiken voitavansa asian eteen. Ja se, mitä kollegakin sanoi, Tällä hetkellä kansalaisilla me ei ole suurta uskoa Euroopan unioniin. Me kaikki tiedämme, että tuli räiskyy tällä hetkellä, meidän ei pitäisi siihen enää öljyä heittää. Eritoten kun ajatellaan lainsäädäntökontekstia, se ei todellakaan ole mitenkään suosiossa kansalaisten keskuudessa. Meidän ei pitäisi olla heikkoja ja epäselviä näiden direktiivien osalta, koska ihmiset näkevät vain sen, miten kasvottomat pukumiehet jumittavat kaiken. Tämä on tärkeä asia ja tämän kautta EU voi myös kansalaisille näyttää tärkeät kasvonsa. First of, nyt tämän ensimmäisen kysymyskierroksen jälkeen annan puheenvuoron komission varapuheenjohtaja Timmermansille. Ensimmäinen vastauskierros. Kiitos. Kiitos kysymyksistä ja kommenteista. Mitä tulee hormonallisiin haitta-aineisiin? Se, mitä nyt olemme tänään tehneet, on, että olemme pyrkineet varmistamaan, että täysin noudatamme tuomioistuimen päätöstä, jos on oikein saanut tietää. Te keskustelette tästä huomenna komission jäsen Andriu Kaitisin kanssa, jolloin hän voi kertoa teille kaikki yksityiskohdat tämän päivän päätöksestä, ja hän varmaan ottaa mielenkiinnolla tätä keskustelua teidän kanssanne. Mitä tulee lintuihin ja pavitatiin? joskus vie aikaa sisäisesti asioiden käsittelyyn enemmän kuin haluttaisiin. Tällaista elämää on joskus nähnyt myöskin Euroopan parlamentissa. Joskus me epätoivasti odotamme, että esittelijöitä nimitetään joskus siihen uskomattoman kauan aikaa. Tätä siis tapahtuu kaikissa toimielimissä. Tässä tapauksessa me teemme työtä asian tiimoilla ja minä olen antanut teille, mikä on minun yleinen lähestymistapani asiaan. Se on noussut esille eh, se on nyt tanskaksi, mutta näin minä katson asiaa. Tämä on asia, jossa mietitään sitä, miten voitaisiin tehdä asiat paremmin, miten voidaan paremmin suojella ympäristöä, miten voidaan auttaa jäsenvaltiota panemaan toimeen asioita oikealla tavalla, niin että he katsovat luonnon monimuotoisuutta niin floran kuin faunan monimuotoisuutta, ja tämä on hyvin tärkeä asia. Ja herra Kirpandi puhui juuri siitä, että ongelma usein on toimeenpanossa, lainsäädännön soveltamisessa silloin, kun se siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Ja siinä komission tulisi pyrkiä olemaan avuksi jäsenvaltioille ja välttämään epäselvyyttä siinä, miten asioita tehdään. Saan kuitenkin vielä sanoa, että kun me nyt käymme tällaista avoita keskustelua, minä en saa aina samoja viestejä samoilta poliittisilta puolueilta ja samoilta puolueperheiltä. Saan hyvin voimakkaita emotionaalisia viestejä Hermesmaakerilta. Täältä jotkut hänen puoluetoverinsa samassa ECR-ryhmässä täällä Euroopan parlamentissa ovat täysin päinvastaista mieltä ja käyttävät samoja kansalaisia perustana ja sanovat, että äh, kansalaiset eivät halua tällaisia rajoituksia. Joten tämä kansalaisiin vetoaminen ei välttämättä aina ole paras tapa lähestyä asioita, mutta tämä nyt kuitenkin perustuu parlamentin päätösasemaan, ja minä olen ilmoittanut teille, mikä minun linjani on, mutta että minua sitten syytetään siitä, että olisin valehdellut teille. Minä en ota sitä kovinkaan kevyesti, herra Demesmaker. En ota sitä kevyesti keneltäkään, en, en varmastikaan että jos siis syytätte minua valehtelusta, silloin on paras osoittaa se faktoi. Minä en valehtele teille, minä annan teille avoimia, suoria kommentteja. Olen aina avoin näissä asioissa. Tähän menee aika, olen pahoillani. Niin siitä olisin halunnut, että asia olisi käsitelty ripeämmin, mutta tähän vain vie, menee enemmän aikaa. Ja haluan sanoa, että haluan saattaa asian kunnolla valmiiksi. Joten en aina anna analyysiä jostakin julkista kuulemisesta, vaan kerro, miten komissio tulee reagoimaan johonkin asiakirjaan. Ja voimme myöskin puhua siitä, mitkä toimenpiteet meissä ovat välttämättömiä sen parantamiseksi, mitä olemme tekemässä. Ja näin tämänpäiväisen kokouksen tällaisena hyvin voimakkaana viestinä, älkää käsittäkö minua väärin. Tämä on hyvin laaja enemmistö parlamentin takana, joka lähettää minulle selkeän viestin. Kansanpuolueen edustaja aloitti sillä, se on viesti hänen puoleltaan, pidän sitä arvossa, koska hän oli avoin ja rehellinen ja sanoi, että hän on kehitellyt ajatuksia tiettyyn suuntaan ja se auttaa minua päätöksien tekemisessä sisäisesti komissiossa. Sen sijaan, että hyökkäisimme toisiamme vastaan, minä puhuisin enemmänkin sen puolesta, että pitää harjoittaa yhteistyötä, pitää vetää köyttä samaan suuntaan, haluan sanoa tämän selvästi, mutta tehdä sen sellaisella tavalla, joka on osallistava ja varmistaa sen, että minun toimielämässäni, toimielämässäni elimessäni me katsomme asiaa kaikilta kannalta niin, että ei ole mitään arvailua se, kun päätös on tehty. Ja tämä tekee minun mielestäni päätöksistä voimakkaampia. Herra Liise kysyi myös tästä ravintoaine, näistä ravintoaineprofiileista. Me emme ole koskaan hyväksyneet tätä ja nyt olemme tekemässä arviota nähdäksemme, mitä on tarpeen tehdä. Ja olen ymmärtänyt, että tuloksia odotetaan ensi vuonna tästä asiasta. No sitten kiertotalous. Haluan toistaa vielä kerran. Meidän täytyy valtavirtaistaa kiertotalous kaikissa toimissa, joita olemme kehittämässä. Jos me katsomme digitaalisten sisämarkkinoiden mahdollisuuksia, tai katsomme energiaunionin kehitystä, tai sisämarkkinoiden toiminnan parantamista, tai jos katsomme kaikkea, mitä teemme infrastruktuurin asioissa, jos katsomme vaikka esiriä, ja näemme monia mielenkiintoisia osia esirissä, jos me katsomme, miten voidaan käyttää rakennerahastoja. Meidän pitäisi kaikki tämä sisällyttää kiertotalouteen, kestävään talouteen. Ja tämä on se, mitä me pyrimme tekemään silloin, kun me katsomme taloudellista kehitystä jäsenvaltioissa. Ne, niistä tulee yhä suuremmassa määrin osa niitä suostuksia, joita jäsenvaltioille annetaan, koska haluan sanoa, mitä herra Grote ja mitä herra Brandi sanoivat, tässä on kysymys paradigman muuttumis, muutoksesta meidän taloudessamme. Kysymys on hyvin pitkälle vaikuttavasta asiasta. Jos katsoo joitakin uusia investointeja esirin kautta, jotka ovat kohdistuneet tähän, sanoisin sen ehkä hiukan eri tavalla. Siis tosiasia, että markkinoilla on niin paljon kiinnostusta tätä kohtaan, merkitsee sitä, että joskus markkinat, yritykset, teollisuus ajattelevat strategisemmin kuin me tästä asiasta. Meidän pitäisi nyt ryhtyä ottamaan mukaan, mennä mukaan tähän ja ottaa johto tässä asiassa. Me tunnemme talouden, me tiedämme mihin suuntaan pitää mennä. Tämä ei ole tekninen haaste, tämä ei ole tieteellinen haaste, tämä ei ole edes rahoituksellinen haaste, tämä on haaste poliittiselle tahdolle ja säätelylle. Ja siksi uskon, että parempi säätely, sitä pitäisi käyttää hyvin muuttamalla sitä, miten luomme lainsäädäntöä ja tehdä tästä osallistavampaa ottaen mukaan sidosryhmiä, kansalaisjärjestöjä, niin että voimme saada sellaisen pisteen, jossa lainsäädäntö vastaa siirtymän, sen, siirtymän tarvetta kohti kiertotaloutta. Green Deals, vihreät sopimukset ovat osa tätä. Se otettiin käyttöön Carlos Maidosin kanssa viime viikolla. Näin äh, erinäisiä hankkeita Alankomaissa viime päivinä, jotka, ovat osit, jotka on osittain rahoitettu eh, EFOsta. Ja meidän kannaltamme mielenkiintoista mm, haasteena komissiolle myöskin teille parlamentilla on se, että tämä koskee kaikkia hallinnon tasoja, koska tämä on osa maailmanlaajuista lähestymistapaa, sitten on jotakin sellaista, mitä pitää tehdä Euroopan tasolla, olen selvistä syistä. Ja sitten on sellaista, mitä pitää tehdä kansallisella tasolla. Ja sen jälkeen mennään suoraan paikalliselle tasolle, koska ei voi olla kestävää jätepolitiikkaa, jos eivät paikallisviranomaiset ole mukana siinä täysin. Joten haasta, haaste on haaste hallinnolle kaikilla tasoilla. Ja siksi olen täysin yhtä mieltä herra Herbrandin kanssa siitä, mitä hän sanoi säätelystä. Kuuntelen huolisesti kysyn kommentteja, jotka liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen. Sanoisin, että olisi mukavaa, jos voisi olla jostakin asioista eri mieltä, mutta en voi olla. Koska kun olen yhtä mieltä siitä, mitä eräs brändi sanoi, voisin sanoa, että minun pitäisi tehdä toimien osalta, mitä hän, mitä hän otti esille. Minä en voi luvata mitään siitä, miten pitkälle pääsen asiassa, mutta palaan asiaan. Olette vakuuttanut minut siitä, että on kiireellisyyden tunnetta tässä asiassa. Olen siis kuunnellut teitä. En tiedä, mitä tuloksia tässä voi saada aikaan, mutta palaan asiaan tai teidän valiokuntaan tai herra puheenjohtajaan eh, silloin, kun katso, miten asioita voitaisiin nopeuttaa, että saataisiin parempaan suuntaan asioita menemään tässä asiassa. Puhuin jo hormonaalista haitta-aineista. Olen uskoakseni vastannut useampiin kysymyksiin, herra puheenjohtaja. Kiitos. Voimme aloittaa toisen kierroksen jäsenillämme. Herra Vellet. Eh, hartelijk dank, eh, voorzitter. Eh, meneer vicevoorzitter. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Hyvä arvoisa varapuheenjohtaja. Ihan oikeutetusti te otitte esille sen, kuinka tärkeä kiertotalous on poliittisesti, ympäristöllisesti ja geopoliittisesti myös paikallisella tasolla. Suurin osa jätteistä kerätään kaatopaikoille, ainakin paikallistasolla. Nämä ovat ihan keskeisimpiä, yksinkertaisimpia tavoitteita, yksinkertaisimpia toteutettavuuden kannalta. Uudelleen työllistettävyys ja miten voidaan myös tähän kytkeä parempi sähkötalouden käyttöjärjestelmä. Tätä pitää tietysti tarkastella pidemmällä aika välillä mm. pitäisi pystyä välttämään mm, liiallista jätteiden kuormitusta. Pitää myös välttää myös lähivuosina se, että stimuloitaisiin huonoja bisnesmalleja, koska meidän pitää mm, kannustaa sitä kapasiteettia, miten voidaan energiaa synnyttää jätteiden kierrätyksestä. Emmekä mä saa joutua tässä tämän päivän investointipolitiikan ansoihin. Voimme siis tähdätä korkeammalle. Ei ole kyse vain jätteistä, ei ole kyse vain jätteistä, on kyse myös raaka-aineista, joka voi synnyttää energiaa. Ehkä se on, ehkä se on väärä ratkaisu. Meidän pitää kierrättää uudelleen käsitellä. Eli jätteiden käsittelyä voidaan hyödyntää tälläkin tavalla. Thank you very much. Kiitos. Nyt kenties varapuheenjohtaja Rappolts. Thank you, Sharon. Welcome. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa arvoisa komission varapuheenjohtaja. Olen iloinen, että olette vihdoin täällä keskuudessamme. En haluaisi toistaa mitään jo sanottua, mutta minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että tässä on paljon väärin ymmärryksiä viime kuukauden tai viimeisen vuoden aikana tullut esille Euroopan komission ja parlamentin välillä. Muutamia esimerkkejä tästä. Olen iloinen tästä lähestymistavasta, että ette halua korjata mitään, mikä ei ole rikki. Mutta miksi me aina kuulemme Öö, tästä direktiivistä, seuradirektiivistä, jota komissio haluaa viedä eteenpäin. Ja minä olen saanut monia sähköposteja tästä luetteloehdotuksesta. Te varmaan olette saanut näitä ehdotuksia myös, koska mulle suurin osa näistä tulee teidän maastanne, mutta vaikea kyllä ymmärtää, millä tavalla DG Envi ei ehdota tähän kaikista varas, pahimmassa varassa olevia eläinlajeja, vain esimerkiksi tuotantoeläimiä ja niin edelleen. Tätä on vaikea selittää kansalaisille. Sitten kasvi- ja kasvinsuojeluaineet ja tämä prosessi. Komissio ei kunnioita edes kaikista tärkeimpiä poliittisia ryhmiä. Ja kysymys on komissiosta, joka sanoi, että se tulee olemaan poliittinen. Minä en ollenkaan ymmärrä tätä. Ja minä en missään tapauksessa uskaltaisikaan teitä syyttää valehtelusta, tai mitä sellaista, mutta kenties olette saaneet väärää tietoa esimerkiksi määritelmä hormonihäiritsijöistä ei ole samalla linjalla kuin WHOn määritelmä. Komission ehdotuksen määritelmä näistä hormonihäiritsijöistä on paljon heikompi kuin WHOlla. Tässä on monia tällaisia asioita. Haluaisin siis kysyä, millä tavalla voidaan paremmin tehdä yhteistyötä monimutkaisissa, hankalissa asioissa – millä voidaan luoda, miten voidaan luoda uusia viestintäkanavia Euroopan parlamentin ja komission välille. En tiedä, miten tämä tarkkaan ottaen voi tuossa uudessa horisontaalisessa rakenteessa tapahtua. Monet ö, ö, pääosastot kysyvät varapuheenjohtajalta. No me emme tiedä, kenestä varapuheenjohtaja on kysymys. Minä kysyn teitä nyt, hyvä komission varapuheenjohtaja, miten me voimme paremmin kommunikoida teidän komissionne kanssa? Tämä ei meille aina ole niin selvää. Thank you very much. And... Kiitos. Herra Turvals. Thank you, Chair. Just... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos komission jäsen Timmermansille siitä, että hän on täällä. Sattumalta minä muutama viikko sitten kävin lävitse raporttia julkisesta kuulemista, joka liittyy tähän fitness checkiin, ja olin hiukan järkyttynyt näistä luvuista, koska tässä sanoitte, että meidän luku oli 5000, yli 524 000 siis, mutta näitä, näitä reaktioita oli siis näin paljon. 520 000 tuli automatisoidulta foorumilta, ja te vastasitte itse asiassa vain kahteen kolmeen kysymykseen automaattisella, automaattisella tavalla. Siis vain 3 prosenttia kaikista vastauksista 16 800 ja 15 oli sellaisia, että niissä mentiin yksityiskohtiin, joita te kysytte. Minua häiritsee tämä malli, koska sama malli nähtiin julkisessa kulmissa, joka koski T-tippiä. Nyt joku yrittää monopolisoida yhteiskunnallisen keskustelun. Entisenä toimittajana minua syvällisesti järkyttää, häiritsee tämä teknologia. Minua häiritsee teknologia vielä enemmän siksi, koska sitä rahoittaa ympäristöpääosasto, eli siis te itse. Ja minusta se ei ole moraalisesti hyväksyttävää. Ja haluaisin kuulla teidän vastauksenne tähän. Mikä oli tämä täsmällinen kysymys? Kuulin kommentin, mutta näin kysymystä. Äh, siis teillä on julkinen kuuleminen, joka on sellainen, että siihen sitä vaikutetaan automaattisilla, automatisoidulla vastauksilla. Siis se ei ole yhteiskunnallista keskustelua, se on automatisoitu vastauskone tai vastaaja – ja minä haluaisin tehdä vastauksenne siihen, miten te arvioisitte tätä järjestelmää. Thank you very much. Kiitos. Rova Görling, olen pahoillani tästä järjestyksestä. Um, I would like... Ei se haittaa. Minä haluaisin kysyä herra Timmermansilta teidän näkemyksestäni, näkemyksestäni siihen, että yhä enemmän käytetään komiteaa, komitelo, komitologiaa. Meillä on tällaisia yksinkertaisia päätöksiä, glyfosaatit ja muut, GMOt, niitä on pitkään jo hoidettu. Täytäntöönpanosäädöksestä komissio on hyvin selväsanainen ja jos tapauksessa komissio saattaa luopua näistä täytäntöpanosäännöksistä GMOiden osalta, minun täytyy valittain todeta, että kenties en ole valiokunnan enemmistö kannalla tässä asiassa, mutta tässä on tullut todellinen jumitus ja tiedän, että komissio on yrittänyt päästä tästä eroon. Me olemme yrittäneet auttaa parhaamme mukaan, mutta tämä ei ole ollut mitenkään menestyksekästä, joten tässä on vielä tällaista epätoiminnallisuutta. Ja monissa muissakin asioissa yhä enemmän näkee paljon vastustusta. Jotkut menevät läpi täysistunnossa, toiset eivät. Mutta nämä kaikki ovat poliittisesti motivoituneita. Jos ajatellaan EU-tuomioistuimen päätös siitä, että ei tehdä päätöstä GMO autorisoinnista, niin komissio ei ole täyttänyt sopimusvelvoitteentansa – ja meillä on myös julkisasiamiehen päätös liiallisista viivästyksistä. Kun mietitään komission ajatusta hyvästä lainsäädännöstä, niin miten te ajattelette, että tässä voidaan saada nyt muutosta aikaiseksi niin, että asia saadaan oikealle raiteille? Ja nyt herra Eek. Kiitos puheenjohtaja. Herra varapuheenjohtaja Timmermans, minä haluaisin puhua elintarvikkeiden hukkaamisesta ja tässä yhteydessä myös kiertotaloudesta. Äskettäin julkaistu globaali ravintoraportti vuotta 2016, siinä todettiin, että ei riittävästi maailman nälkäongelman torjumiseksi. Ja tässä raportissa todetaan lähes puolet maista, joissa kysyttiin kysymyksiä. Tilanne on se, että väestö joko on huomattavasti aliravittua tai huomattavasti ylipainoista. Ja monissa maissa elintarviketilanne, ravintotilanne katsottiin suureksi vaaraksi julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Eurooppalaisen maatalouspolitiikan uudistaminen olisi avain, olisi ratkaisevaa. Ja vuonna, vuodessa 2000, vuoteen 2030 tähtäävät kehitystavoitteet, näiden saavuttaminen, jos ajatellaan sitä, mitä me eurooppalaiset hankimme ravintoa, miten me tuotamme elintarvikkeitamme, sillä on suoraan vaikutusta maailmanlaajuiseen elintarviketurvallisuuteen ja luonnollisten resurssien kestävään käyttämiseen. Minun kysymykseni herätti Timmermans tässä yhteydessä liittyy elintarvikkeiden hukkaamiseen. Aikooko komissio paremman, parempien säädösten myötä tehdä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten maatalouspolitiikkaa uudistettaisiin, joka on epätaloudellista ja epäekologista, jotta voitaisiin saavuttaa 2030 kehitystavoitteet, ja onko komissiolla rohkeutta tähän ylituotannon malliin muut, puuttua niin, että siitä tulisi ekologinen, kestävä maatalouden malli, ja samalla myöskin torjuttaisiin elintarvikkeiden hukkaa Euroopassa. Kiitos. Ja nyt herra Jako. Thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja siitä, että olette paikalla tänään. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta. Omassa puheenvuorossani haluaisin tuoda esille kolme asiaa. Kaksi ensimmäistä liittyvät alustaviin valmisteleviin toimiin, joita edellinen komissio toteutti komissiojäsen Potocnikin johdolla. Yksi niistä on komission asiakirja ö, oikeuden saamisesta. Tämä on perustana julkiselle osallistumiselle ympäristölainsäädännön valmistelussa ja antaa oman merkittävän panoksensa kestävälle taloudelle, kestävälle yhteiskunnalle ja kestävälle Euroopalle. Tätä tarvitaan myös, kun ajatellaan Orhusin yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Eli kansalaisilla täytyy olla asianmukaiset oikeuskeinot Euroopan unionissa. Kysymys on nyt siitä, että Euro- uusi komissio aikoo palata asiaan kysymykseen joka laitettiin vähän ömappiin uuden komission astuessa toimeen. Millä tavalla ja millaisia aloitteita me voimme komissiolta odottaa uusia aloitteita oikeuden oikeustoimi mahdollisuuksista. Toinen liittyy samantyyppiseen asiaan, eli Potocnikin kabinetti valmisteli komission asiakirjan ympäristötarkastuksista. Me tiedämme kansalaisjärjestöjen ja kansalais sitten aktiviteetit ja ympäristötarkastuksella on tähdellinen rooli, kun pannaan täytäntöön Euroopan ympäristölainsäädäntöä. Ympäristöviranomaiset ja ympäristötarkastuksia, niitä pidetään jäsenvaltioiden toimivaltuuksina. Mutta tässä on valtaisia eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä ja joskus nämä eroavaisuudet luovat vakavia ongelmia kun ajatellaan Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa. Voimmeko odottaa nyt, että uusi komissio nyt kahden vuoden jälkeen vielä palaa tähän, näihin ympäristötarkastuksiin? Ja lopuksi vielä haluaisin puhua lintu- ja habitat-direktiivistä. Tämähän jo mainittiinkin usean kertaan. Minun mielestäni, no monia asioitahan täällä jo sanottiinkin, niin minulla on tämän vuoksi vain yksi kysymys teille. Voisitteko antaa meille nyt määräajan mihin mennessä komissio palaa parlamentin tykö ja antaa meille tämän REFIT-tutkimuksensa. Ja voimmeko odottaa komissiolta aloitetta siitä, että täytäntöönpano suunnitelma lintu- ja Habitat-direktiivin osalta pannaan täytäntöön, koska tämä on nyt selkeästi se ongelma tässä. Nyt rouva Köstinger. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja. Minäkin haluaisin konkreettisesti tarttua tähän parempaan säätelyyn ennen kaikkea Natura 2000 ohjelman osalta. On monia esimerkkejä lainsään jäsenvaltioista, joista voidaan nähdä, että joustavampi asioiden käsittely olisi järkevää. Olisi tärkeää, että tällainen staattinen lähestymistapa ympäristönsuojelulainsäädännössä muuttuisi, eikä mikään puhu sitä vastaan, että jos on saatu aikaan suotuissa säilytys, suojelutilanne, voidaan muuttaa lainsäädäntöä omalta alueelta, niin voisin sanoa, että meillä on hyvin suuri aloite, johon ovat yksittäiset henkilöt käynnistyneet, jonka tavoite on saada jälleen alueelle palaamaan alueella aiemmin asunut forelli. Tämä onnistui paitsi sitten siihen saakka, kunnes saukko, joka on suojelun kohteena, tuli kalastamaan näitä forelleja. Te nauratte asialle, että onkin aika vitsikästä. Lainsäädäntö on niin jäykkää, että paikan päällä osoitetaan tietysti sormella Brysselin suuntaan, että me ei voi tehdä asialle yhtään mitään. Jotkut ovat epätoivoisia, kaikki ovat tyytymättömiä ja syypää on Euroopan unioni. Kysymys on siis konkreettista esimerkkeistä ja kysymys on siitä, että meidän pitää voisimme tai haluaisi tehdä yksittäisiä toimenpiteitä, vaan on tapauksia käytännössä, joissa olisi todellakin syytä katsoa asioita uudestaan. Ja sitten omistajien oikeudet. Minä sanon, että jos vuonna 2016 vielä on mahdollista, että voidaan luoda, on, että on pyökkimetsiä, joissa joita hyödynnetään, koska on ihmisiä, jotka ovat asuneet siellä vuosisatoja, jotka ovat huolehtineet metsien olotilasta, joten täytyy olla mahdollista, että maanomistajaa kuullaan ja ajattelen ne kaikkea myöskin äh, lain, osavaltiotason hallinnon äh, poliittisia kokoonpanoa, joka vaikuttaa siihen, miten asioita hoidetaan. Ja aiheuttaa, aiheuttaa paljon turhautumista, koska on ollut viljelijöitä, jotka ovat eläneet nimenomaan metsien myynnistä ja puiden myynnistä eivät koskaan tehneet mitään avohakkuita ja nyt on tullut Natura 2000 ja he eivät voi enää harjoittaa puiden kaatamista, koska tässä jälleen kerran vedotaan sitten Euroopan lainsäädäntöön ja tätä kautta syntyy valtavasti turhautuneisuutta ja myöskin se, että jos jollakin tavoin otettaisiin huomioon maanomistajat ja heidät otettaisiin mukaan pöydän ääreen keskustelemaan asioista, voitaisiin helpottaa asioita ja saataisiin myöskin enemmän hyväksymistä asioille. Tämä olisivat siis konkreettisia esimerkkejä. Meitä kaikkihan kiinnostaa vain se, että haluamme tilanteen paremmaksi. Ja jos meillä on tilaisuus, niin sitä pitäisi hyödyntää. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt herra Parnion. Euh, Arvoisa varapuheenjohtaja, kiitos tästä keskustelusta. Arvostan sitä suuresti teidän ilmaisuanne, kun puhutte kiertotaloudesta, joka on yksi suurimmista aiheesta. Aiheesta tänä päivänä ei vain, kun me taistelemme ilmastonmuutosta vastaan, mutta taistelemme myös työttömyyttä vastaan kautta koko Euroopan lähivuosina. Huomenna vartija yli kymmenen aamulla tapaamme myös Andre Keitiksin äh, toisen komission jäsenen, joka on äh, tänä aamuna esittänyt lainsäädäntöpaketin näistä hormonihaita aineista Ihan pikku, pikku kysymys. Minä Uskoakseni olen oikeassa, kun sanon, että kun puhutaan näistä hormonaalista haitta-aineista, niin tämä luettelo ei löydy liitteestä, joka meille tänä aamuna esiteltiin mm, komissiokollegion toimesta. Kuitenkin, kuitenkin tässä salissa tai tuolla yläkerrassa minä muistan kuulleeni aika useaan otteeseen, ja tekin varmasti olette kuulleet, hyvä varapuheenjohtaja, että te olette sitoutunut tähän ja olette sanoneet usean otteeseen, että ennen kesää julkaistaisiin nämä hormona, hormonihaitta-aineet. Kysynkin teiltä nyt, vahvistatteko vai ettekö vahvista tätä minun kuulemaani ja sanomaani, kun tämä luettelo loistaa poissaolollaan? Tämänkaltainen keskustelu on mahdollisuus puhua myös muista aiheista, jotka eivät ole ihan niin aktuellia. Esimerkiksi tämä kiertotalous tai tämä hormonaaliset haitta-aineet on yksi aihe, joka on minua hyvin lähellä. Avoimuus, varmasti myös teidänkin tapauksessanne avoimuus, joka äh, vallitsisi Euroopan unionin komission ja lobbareiden välillä. Tehän tällä hetkellä työstätte tätä avoimuusrekisterin reformia, mutta te tiedätte varsin hyvin, että eurooppalainen ne pas ses oikeusasiamies on myös perehtynyt tähän, kun puhut, on lähtenyt liikkeelle myös tupakateollisuuden kanssa tästä samasta aiheesta. Komission on pakko ilmoittaa kaikista kokouksista, joita se pitää tupakkalobbijärjestöjen kanssa, mutta näin ei ole käynyt ainakaan äh, kuluttajansuojapääosaston ja terveyspääosaston kanssa. Jos tässä nyt lähdetään ratifioimaan ja allekirjoittamaan tätä WHO-sopimusta, tupakan vastaista sopimusta, niin silloin pitäisi ryhtyä aktiivisesti toimiin, jotta voitaisiin vähentää kokouksia, joita pidetään tupakkateollisuuden edustajien kanssa ja ainakin informoida enemmän näistä kokouksista ja ne voitaisiin pyytää, että komissio julkaisisi proaktiivisesti kaikista niistä kokouksista, joita se on pitänyt näiden tupakkateollisuuden edustajien kanssa. Ja myös pöytäkirjat julkaistaisiin, kun puhutaan avoimuusrekisteristä. Sehän olisi ihan järkevää ja loogista kaiken kaikkiaan. Thank you very much. And now Mr. Kiitos. Ja nyt herra Huittema. Thank you, Chair. Uh, dear... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission varapuheenjohtaja. Minulla on teille kysymys. kasvisuojeluaineiden hankintamenettelystä. Ja mitä tulee auktorisointiin, niin tässä on nähty paljon institutionaalisia esteitä, ongelmia. Tar- viimeisin näistä liittyy, liittyy glyfosaattiin. Toiminnan pitäisi olla niin demokraattinen kuin myös tiedepohjainen, niin kuin asetuksessakin sanotaan, mutta ne jäsenvaltiot, jotka eivät pysty tai tahdo päästä yhteisymmärrykseen, niiden täytyy viedä asia EU-tuomioistuimeen. Komissio ei kanna asianmukaista vastuuta, komissio ei tee päätöstä, anteeksi neuvosto, ja näin ollen komission täytyy päättää itse asiasta ja saa kaikki syyt niskoilleen. Mitä meitä komissio nyt on tästä tilanteesta ja mitä komissio aikoo tehdä tämän jatkuvasti esiin tulevan institutionaalisen ongelmin. Toinen kysymys liittyy sitten elintarvikehukkaan. Mitä edistystä tässä on tapahtunut, kun ajatellaan tätä kiertotalouden näkökulmasta? Thank you very much. Kiitos. Nyt äh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja. kun minä puhun kiertotaloudesta Euroopassa ja omassa maassani, niin reaktio on yleensä ollut myönteinen. Kansalaiset, yritykset pyytävät sitä. Eli mielestäni te voisitte olla ihan ylpeä siitä, että olette tehneet joitakin hyviä valintoja. Mm, kiertotalous pitää kuitenkin tehdä tunnetummaksi nuorten yrittäjien keskuudessa. He ymmärtävät ehkä paremmin, mistä on kysymys, mutta ei aivan tarpeeksi yksityiskohtaiseksi. Meillä on Euroopan investointirahasto. Eli pitää, tämä pitää nyt konkretisoitua, pitää saattaa tietoa sinne, missä sitä tarvitaan. Me voisimme puhua paljon konkreettisemmin myös tästä jätesektorista – kun katson, mitä Alankomaissa on tehty kiertotalouden suhteen, niin jätteistä käytetään yksi prosentti. Bio, luonnonkaasussa, luonnonkaasulla esimerkiksi eri sektoreilla hyviä ideoita on jo otettu käyttöön, mutta paljon esteitä on ollut. On, myös kun käy, puhutaan mm, rakennusteollisuudesta tai tierakennuksesta, ne ovat uusia, innovatiivisia tuotteita, mutta maat eivät kaikki ole homogeenisia. Meidän pitää pystyä tarjoamaan kaikkia mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. En kuitenkaan vielä voi olla puhumatta habitat ja lintudirektiiveistä. Elisabeth Köstinger Itävallasta kollega on tehnyt paljon työtä tämän eteen. Kuuntelin myös edustaja Domesmakeria. Tässä on kyse 500 000 ihmisestä, jotka ovat reagoineet luonnonsuojelun puolustajia. Minä olen myös kalastusvaliokunnan jäsen. Ja voitaisiin saada varsin hyvin kolme tai neljä miljoonaa nimeä. Totta kai paljon asioita pitää tehdä suojelemisen hyväksi. Kuuntelin edustaja Gerbrandia, ei ole kyse vain maanviljelijöistä, kansalaiset Alankomaissa ja kaikissa muissa EU-maissa. Annan tästä nyt joitakin esimerkkejä. Ei voi enää pyöräillä, koska tiet eivät ole siinä kunnossa, ei voida rakentaa enää ajoneuvolla ajettavia tietä, koska pitää suojella lepakoita, Hence, die de kleine bom. Meillä on myös alueita, joita ei voi enää ylläpitää ja hoitaa Alankomaissa, koska linnut ovat pesiytyneet sinne ja niitä pitää suojella. Eli kyllä nekin voisivat pesiytyä muualle. Tässä on kyse jo sadoista vuosista, kun maanviljat ovat olleet tuolla paikan päällä, viljelleet tilaa sukupolvesta toiseen, mutta nyt yksi, yksi kaksi käsketään heidän lopettaa, heidän tilansa takavarikoidaan jossakin, jossakin, tilo, jossakin tapauksissa. Tämä tietysti synnyttää ehkä hymyjä ja naurun purskahduksia, kun kerron tästä, mutta ei tätä ihan kaikkea voi tällaisenaan hyväksyä. Meidän pitää myös lähteä muuttamaan jossain väärissä direktiivejä, mutta on kyse myös siitä, miten näitä direktiivejä sovelletaan, kuinka tarkasti. Mr. Eh, Kiitos ja nyt eh, Caputo, hänellä paikalla. Rova Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös yhtyä kaikkiin niihin ääniin, jotka sanovat, kuinka tärkeää kiertotalous on Espanjassa. Meillä on sosialistit saaneet lain, joka on myös lähtenyt, jonka avulla myös on saatu paljon työllisyyttä ja kehitystä aikaan. Myös kansalaisvalistus on saanut enemmän jalansijaa. Mielestäni tämä on hyvä, tärkeä paketti, ainakin jos halutaan selvästi osoittaa, että tässä on muutos kyseessä. Ja tämä nimenomaan teollisuuden näkökulmasta, koska nä- tässähän on kyse siitä, että markkinatkin tajuavat, että että tässä on tapahtumassa muutos. Onnittelen teitä ja me olemme valmiita auttamaan teitä. Eh, Haluan myös kertoa teille, että suhteessa moniin paikoihin, jossa olisi valmisteltu tai käsitelty jätteitä, me olemme esittäneet eh, kollegoiden tuella myös ympäristö ympäristölle ja teollisuudelle valmistelevaa, valmistelevaa tekstiä, mitkä voisivat olla teollisuuden ratkaisut. Eli me haluamme osoittaa, missä on vakavimpia ongelmia saastumisen kannalta tai siellä, mistä me tiedämme, missä ne ovat yhä jatkuvasti olemassa, eikä niitä ole voitu ratkaista. Eli tässä olisi teollisuuden ja teknologinen ratkaisu tulevaisuutta ajatellen ja pitää ottaa myös riskikapasiteetti huomioon jos te voisitte auttaa meitä. Kolmanneksi, te olette myös hyvin kuulleet, että me haluamme toimia tässä lainsäätäjinä, eli toteuttaminen. Komissiossa te puhutte delegoidusta säädöksistä ja te olette auttaneet meitä, mutta nyt on kyseessä kriittinen hetki. Minä olen huomannut, kuinka suuresti pyynnetään. Tarvitaan lainsäädäntöä ja me tiedämme, että joitakin tapauksia, mutta ei ole kyse lainsäätämisestä, vaan lakien soveltamisesta ja toteuttamisesta. Eli miten, miten lakia on toteutettu, missä sitä pitää muuttaa, mutta kun lähdetään toteuttamaan tätä ja soveltamaan tätä, niin parlamentissa olemme todenneet, mikä on meidän roolimme. Teillä on se delegoidut säädökset, mutta komissio on halunnut olla tässä suuressa roolissa, mikä on, sitä tapahtuu sitten jälkeenpäin mutta parlamentissa olimme todenneet, miten tämä toteutus toteutuu. Ja tässä on kyse hallitusten toimista ja hallitusten, hallitusten pitäisi tietää, mitä he haluavat. Minä pyydänkin teiltä, mitä voitaisiin tehdä, mitä voitaisiin todella tehdä yhdessä. Joillakin sektoreilla tilanne on vähän erilainen, miten voidaan implementoida näitä sääntöjä, mutta meillä on myös hallitusten välisiä kokouksia, parlamentaarisia, parlamentaari, parlamenttien välisiä epävirallisia kokouksia, joissa meidän maistamme parlamentaarikot kokoustavat ja keskustelevat, mutta ei päästä oikein puusta pitkään. Meidän pitäisi kuitenkin jotenkin saada joku tärkeä rooli parlamentille, koska mehän haluamme myös jakaa sen yhdessä komission kanssa, miten voidaan valvoa tätä koko ketjua. Olemme tuottaneet jotakin ja nyt komissio valvoo, miten se toteutuu, niin komissiolla voisi olla se rooli eikä olla aina vain äh, lähettämässä jotain ehdotuksia tai käskemässä jotain. Te, me pyrimme auttamaan teitä kaikin keinoin, mutta meillä myös joissakin maissa, Katainenhan sanoi sitä jo viime viikolla Strasbourgissa, joissakin EU-maissa meillä on vajetta, emme pysty todellakaan myönteisesti toteuttamaan näitä kultaisia sääntöjä, eli miten jäsenvaltioiden panos on tässä ollut jäänyt vaille sitä, mitä alun perin haluttiin. Jos haluamme puhua esimerkiksi jostakin keskuksista tai pankeista, niin silloin siellä on todellisia ongelmia. Miten me todella voimme vahvistaa mm, kapasiteettiamme ja miten me voimme eh, havainnollistaa, miten voimme hahmottaa julkisen hallinnoinnin. Jos vaikka olisi rahaa pankissa, niin ministeri sanoi, ei voida tehdä yhtään mitään. Eli me olemme tällä hetkellä jonkinlaisessa pahtitilanteessa. Pitäisi päästä eteenpäin, mutta ei vain saada kassoja auki. Ehkä te voisitte auttaa komissaari Kataista tässä työssä. Hänkin on myös yrittänyt viedä eteenpäin tätä Golden Rule-periaatetta. Olisi erittäin mielenkiintoista. Thank you very much. now... Kiitos. Ja viimeinen puhuja ei suinkaan vähemmän merkittävä, on sitten Toma Kallenbach. Kiitokset eh, ensimmäisen varapuheenjohtajalle kärsivällisyydestä. Ja haluan korostaa kahta asiaa, jotka olemme kuulleet tänään jo useaan otteeseen, koska ovat minulle hyvin tärkeitä. Toinen on refit. Ja oli mukavaa kuulla teidän suustanne, että, että ei tarvitse korita jotakin, mikä ei ole rikki. Ja lähdin liikkeelle siitä, että Olemme nyt täältä saaneet kuulla sellaisen kannan, että, että tutkimukset ovat osoittaneet, että direktiivit toimivat, joten eh, jotta jäsenvaltioissa vallitsee oikeusvarmuutta, on mielenkiintoista, kuten kollega Jaavor jo kysyi, että olisi jollakin määräaika, jonka saisimme tänään vielä kuulla teitä, milloin te aiotte esitellä tämän työasiakirjan ja meiltä jatkotoimet tulevat näyttämään. Toiseksi oli ilo kuulla, että olette, aiotte erityisesti kiinnittää huomiota biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen ja että pian tulemme saamaan esityksiä teiltä, jotka sitten johtavat siitä, että voimme yhdessä ryhtyä toimimaan. Minulla olisi yleinen pyyntö teille. Te ensimmäisenä varapuheenjohtajana monia päätöksiä, monia tiedät, että monia päätöksiä vaativat elimen yksimielisyyttä ja nimenomaan ajatellen kiertotaloutta, siis tämä kaiken politiikan valtavirtaistaminen, se olisi osa kaikkea EU-politiikkaa. Ja tämä lähestymistapa pitäisi nähdä myöskin artiklan 178 osalta, eli terveyden osalta. Mitä näyttää joskus siltä, että mitä tulee terveydenhuoltojärjestelmiin ja terveydenhuoltokysymyksiin, niissä kestävyyttä ei riittävästi painoteta. Thank you much. Kiitos kaikille kollegoille näistä pit- tästä pitkästä kysymyslistasta. Ja nyt puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Kiitokset kovasti. yritetä vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Ja pahoittelen jo etukäteen, jos pari niistä jää vastaamattakin. Yritän kuitenkin kaikkiin vastata. Edustaja Bellet jätteistä. Tämä on yksi tärkeimmistä haasteistamme. Millä tavalla voimme kehittää kestävää politiikkaa sen varmistamiseksi ensinnäkin, että tuotamme vähemmän jätteitä? Ja ne jätteet, joita nyt aina tulee, niitä hyödynnetään kestävällä tavalla ja niin, että ne eivät vahingoita luonnonympäristöä. Tietysti me haluamme varmistaa sen, että me emme enää luo kaatopaikkoja, mutta parhaiten tuntemasta maasta tuntemastani niin maasta tiedän sen, että jos ei ole huolellisia pitkän aikavälin kehityksen kanssa ja ruvetaan liikaa esimerkiksi jätteenpolttolaitoksiin investoimaan, niin investoinnit kyllä luovat sitten kysyntää lisää. Ja onko tämä sitten riittävää, jotta voidaan vähentää jätteiden määrää? Minulla on omat kysymykseni tästä, omat epäilykseni tästä. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla jäsenvaltiot voivat kokonaisvaltaisia lähestymistapoja jätehuoltoon kehittää. Ja tämä liittyy myös sellaisiin asioihin kuin ekodesign ja muihin, niin että ensinnäkään ei luoda sitä jätettä niin paljon. Jätteenpoltto on erittäin monisyinen ongelma sen jälkeen, kun minulla nyt on tämä selkeä kanta siitä, että meidän täytyy irrottautua katopaikoista. Tästä ollaan varmaan pitkälti samaa mieltä, niin seuraava askel minun mielestäni pitäisi olla se, että mietitään millä tavalla voidaan rajoittaa poltto ehdottomaan minimiin. No tämä ei tarkoita sitä, että jätepoltto ei koskaan tarvittaisi, koska jopa kiertotaloudessa jossain vaiheessa ainesosat, joita on käytetty 3, 4, 5 kertaa kiertojärjestelmässä, niin jossain vaiheessa ne kyllä päätyvät sitten elinkaarensa loppuun. Ja silloin kenties jätteenpolttoa edelleen tarvitaan, mutta tämä täytyy myös tehdä kestävällä tavalla. Tällä tavalla minä lähestyisin tätä jätekysymystä. Uskoakseni yhä on varsin suurta tarvetta keskusteluille jäsenvaltioiden kanssa, koska kaikki jäsenvaltiot eivät ole tässä asiassa samassa vaiheessa. Meillä on sellaisia jäsenvaltioita, joissa yli 50 prosenttia jätteistä päätyy kaatopaikoille. Joissakin jäsenvaltioissa tässä vierailin juuri Viras, Virossa muutama kuukausi sitten, muutamia vuosia sitten siellä oli 70 prosenttia jätteistä katopaikoilla ja nyt prosenttiosuus on 7 tai 9 prosenttia, eli erittäin alhainen. Ja tässä on myös kysymys poliittisista valinnoista. Herra Bellet, olette aivan oikeassa siitä, että jätteistä täytyy tehdä myös kannattavaa. Siitä täytyy tehdä yksi tämmöinen hyvä kauppatavara Yhdessä jäsenvaltiossa minä olen sanonut, että yrittäjät, jotka ovat olleet mukana ja te huollossa ja te hallinnossa, me puhumme tästä sopranosperheestä, todellisia yrittäjiä jätemaailmassa, niin kyllä on sellaisia bisnesmalleja, joilla voidaan rahaa tehdä jätteillä jätteitä tulee, mutta sen sijaan, että niitä laitettaisiin jäte, polttamoihin tai kaatopaikoille, niin autetaanpa ihmisiä hyödyntämään näitä rahallisesti jollakin tavalla, mutta me yrittäjät sanoa, että me kyllä tunnemme jätteet, että tämä on hyvä tapa, hyvä lähestymistapa ottaa ihmiset mukaan tässä. Ei sanoa näille henkilöille vain, että he ovat tehneet kaiken väärin, vaan auttaa heitä itse muuttumaan, muuttamaan sitä tilannetta, jossa he ovat jätteitä ennen vieneet katopakeille, nyt niitä voidaan kierrättää ja sillä tavalla myös luoda tuloja. Ongelmana tässä on se, että tämä on niin kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tässä ei ole kysymys pelkästään jätteistä, vaan tuotannosta, designista, raaka-aineista. Ja yksi yksi ö, sementti, siis jos otetaan sementti esimerkiksi, sementti on yksi ympäristövahingollisimmista ja saastuttavimmista tuotteista, joita uskomattomassa määrin käytetään maailmassa. Tänä päivänä käytetään enemmän vuodessa sementtiä kuin mitä sitä käytettiin koko Rooman imperiumin olemassaolon aikana. Joten jos me voisimme siirtää rakennusteollisuuden kestävälle, kestävän aikakauteen, niin että se käyttää niin sementtiä kuin myös vaihtoehtoja sementille, niin silloin pystyttäisiin leikkaamaan CO2-päästöjä ja monia muita valtaisia ympäristöparannuksia paradoksia tulisi tässä. Mutta tämä nyt ei ole niin hirvittävän innostavaa, se on tärkeää, mutta tässä täytyy aivan uudelleen ajatella koko rakennusteollisuus ja niin edelleen. Minun mielestäni tämä on kyllä äärimmäisen jännittävää, jos me voisimme auttaa teollis, teollisia yrityksiä ja maita siirtymään eteenpäin tässä asiassa. Kuten sanoitte, niin tämä vaatii niin laajakantoista, kokonaisvaltaista lähestymistapaa, että se on kyllä vuosikausia vielä meidän käsissämme. Herra Potsille hyvin selkeästi sanon, että Komissiolla ei ole mitään aikeita vetää pois eläintarhadirektiiviä. Tämä ei ole meidän aike, meidän aikeemme millään tavalla. Hyvin selkeästi sanon tämän. Sitten hormonihäiritsijät. En halua mitenkään huomista keskusteluanne jäsen Andrew Kaitasin kanssa ennakoida, mutta kriteerit perustuvat VTOn määritelmiin ja annetaan asianmukaiset ohjeet virastoille siitä, miten käytännössä näitä tätä määritelmää pannaan täytäntöön. Ja niin nämä kriteerit ovat täysin WHOn mukaisia ja nämä liittyvät erityisiin alueisiin kasvin ja tuholaistorjunta-aineisiin. Ja tässä ovat nämä meidän lainsäädännölliset velvoitteemme. Tässä on ne yksityiskohdat, joita voin tästä tuoda esille. Jos haluatte lisää yksityiskohtia, niin voitte varmaan kysyä kollegaltani Andrew Kaittisilta. Sitten julkiset kuulemiset. Pahoittelen, unohdin teidän nimenne. Pyydän anteeksi tästä tätä. Kyllä minä ymmärrän, mitä tarkoitatte. Kun tuossa tuttu, tottuin tähän julkisen kuulemisen välineeseen, niin kun sanoin, että hei, tässähän kaikki viestit ovat samanlaisia, come on. Mutta ymmärsin tätä asiaa tarkastellessani läheisemmin, että Kovin usein nämä henkilöt ovat sellaisia, jotka suhtautuvat intohimoisesti tähän asiaan, mutta heistä tuntuu, että heillä ei ole välineitä, joilla tarkasti sanallisesti ilmaista sitä, mitä he ovat mieltä asiasta, ja sitten heitä auttavat muut, jotka organisoivat tätä työtä, silloin tietysti tulee samanlaiset vastaukset, mutta ei tämä tarkoita sitä, että henkilö, joka lähettäisi nämä vastaukset, eivät aidosti ilmaisisi tunteitansa tästä asiasta tuolla viestillä. Joten jos halutaan julkista kuulemista, niin kyllä nämä elementit tulevat olemaan silloin mukana, koska ihmiset haluavat organisoitua tässä. Ja minä kyllä tunnustan teille, minulla on aivan samanlainen tunne tästä, kun <laughs> tarkastellaan näitä automaattisia vastauksia. Mutta tämän takana, näiden vastausten takana on ihminen, jo joukkoa, josta tuntuu, että nämä kohdat, nämä vastausmahdollisuudet juuri tarkkaan ottaen kuvaavat sitä, mitä he haluaisivat, mitä he tuntevat tämän asian suhteen, mitä he ovat mieltä siitä. Se, että julkisissa kuulemisissa monet vastaukset ovat identtisiä, koska ne tulevat saman mallin mukaan, ei ole mielestäni mikään paha asia. Tietysti voidaan antaa takuita siitä, että tämä menisi sinne suuntaan, mitä te sanoitte tuossa, mutta minä olen oma skeptisyyttäni tämän asian osalta tarkastellut uudelleen ja kysynyt ihmisiltä, miksi tämän sanoitte, tämä on tietysti anekdoottista tietoa, mutta varmasti tämä on yleisluontoisempaakin. Vastaus on se, että ihmiset sanovat, että näin minusta tuntuu, että tämä asia on. Minä uskon, että nämä yritykset, äh, nämä järjestöt toimivat, minä haluan tukea niitä ja minä haluan, että komissio ja muut äh, ovat tietoisia siitä, että minun mielestäni tähän, niin tähän suuntaan pitää mennä. Eli jos me modernisoimme demokratiamme, jos ihmiset voivat katsoa mitä tahansa brittien talent-ohjelmaa ja kaukosäätimellä nappia painamalla tehdä muutoksia, niin he myös ajattelevat demokratiaa suoremmalla tavalla. He haluavat voida ilmaista mielipiteensä itselleen tärkeistä asioista, ei pelkästään edustuksellisen demokratian kautta en minä näe tätä vaihtoehtona edustukselliselle demokratialle, vaan se vahvistaa tätä edustuksellista demokratiaa. Jos meillä on julkisen, julkisen kuulemisen väline, niin käytetään sitä ihmeessä. Ihmiset suhtautuvat johonkin asioihin hyvin voimakkaasti ja he, heidät saadaan liikkeelle ilmaisemaan oma kantansa. Niin minun mielestäni tämä vahvistaa meidän työtämme ja teidän työtämme, eikä heikennä sitä ollenkaan. Sitten komitologiasta. No, tämä on niin uskomatta tavattoman kiehtova kysymys politiikasta ja siitä, millä tavalla me hoidamme sitä, miten meidän täytyy Euroopan unionin sopimuksen kohtia viedä eteenpäin. Meillä on nyt muutamia esimerkkejä jo käsissämme. Minä, minulla on myös jotakin esimerkkejä siitä, kun olin ministerinä näistä GMO-kysymyksistä. No minusta, kun meillä on 28 jäsenvaltiota, niin 26 niistä ei oikein tykännyt tästä päätöksestä. Mutta koska tämä tehtiin komitologiamenetelmällä, niin mitään ei voitu tehdä paitsi jos saataisiin tieteellistä tietoa ja niin edelleen. No sitten tulikin esille kilpailu poliittisten valintojen ja tieteellisen tiedon välillä, ja tämäkään ei ole hyvä asia. Joko päätetään tieteellisen tiedon pohjalta, ja silloin täytyy hyväksyä tämä ää, tällä tavalla argumentoitu päätös ja toimia sen pohjalta. Tai sitten sanotaan, että me emme halua tätä, me haluamme poliittisen päätöksen, mutta silloin täytyy muuttaa sääntöjä ja tehdä poliittinen päätös. No nyt ollaan siinä tilanteessa, että kun ajatellaan viime päiviä, herra Houtuma sanoi hyvin selkeästi ja aivan oikeinkin, että jäsenvaltiot eivät yhtä tiedä, minne ne haluavat olla menossa, minne ne haluavat mennä. Siellä on sisäistä konfliktia ja johtajuutta osoitetaan äänestyksestä pidättäytymällä. No komissiolla ei ole tätä ylellisyyttä käytössään. Joskus toivoisi, että me voisimme sanoa, että me emme halua ottaa poliittista vastuusta, vastuuta jostain, älkää sysätkö sitä minun iskoilleni. Mutta valitettavasti me emme voi toimia komissiossa tällä tavalla ja rakenteellisemmalla tavalla ennemmin tai myöhemmin, olen täysin yhtä mieltä teidän kanssa, niin meidän täytyy uudelleen miettiä sitä, onko tämä kestävä tapa tehdä päätöksiä. Minulla ei ole mitään vastausta teille. Aivan niin kuin tekin, minä tuon esille ongelman. Miksi minulla ei ole kysymystä ja miksi minulla ei ole vastauksia? No siksi, että tätä varten me tarvitsemme jäsenvaltiota. Jos haluamme, että tämä on puhtaasti poliittinen päätös, niin hyvä, tehdään se sitten puhtaasti neuvostossa. Jos me haluamme, että tämä päätös perustuu tieteeseen ja siihen ei pidä puuttua poliittisilla argumenteilla, ja lisään tähän kuitenkin sen, että varokaapa se, missä asioissa haluatte tieteellisen tiedon johtavan, koska tämä saattaa lopulta osua, pura, pura teitä paikasta, jonne ette halua purema jälkiä. Joten Minulla tänä päivänä ei ole teille mitään ratkaisua, mutta minä halusin tuoda esille tämän asian kuitenkin ja meidän täytyy tätä tarkastella tietysti. Sitten Roundup, glyfosaatit ja yleensäkin kasvinsuojeluaineet. Komission jäsenkollega on kertonut meille viime viikolla, että tämä on vielä vetos, vetomusvaliokunnassakin käsiteltävä 24 kuudetta me tulemme edelleen antamaan apua jäsenvaltioille niin, että löydetään mahdollisimman laajan tuen omaava ratkaisu ja voidaan korkealla tasolla, korkeatasoisesti suojata ihmis, ihmisten terveyttä ja ympäristöä, ympäristöä suojella perustaen tämä toiminta parhaaseen käytettävissä olevan tie, tieteelliseen tietoon. Mutta tämä on loistava esimerkki tällaista politisoidusta asiasta tieteellinen tieto, jos ei se seuraa poliittisia arvioita, niin yhtäkkiä kaikki vika onkin poliittisessa tiedossa, ää, tieteellisessä tiedossa ja, tiedossa. Ja tämä on nyt tilanne tällä hetkellä. Meidän täytyy välttää tällaista. Sitten elintarvikejätteistä. Meitä hieman auttaa se, että kansalliset parlamentit ovat tarttuneet tähän asiaan. Vihreän kortin aloitteen kautta minä haluan jatkaa työtä tämän osalta, koska todella uskon tähän. Meidän täytyy ymmärtää, minne ruokahävikki menee, kuinka paljon sitä on, miksi sitä on. Meillä tulee olemaan valtaisia ongelmia väestön rakennemuutosten takia ihmisten ruokkimisessa. Meidän ei pidä hukata ruokaa. Sitten kun ajatellaan vielä vesihuoltoa, siitä tulee aina vain hankalampaa. Ja kyllä te tiedätte kaikki nämä asiat, joita meidän täytyy käsitellä. Meillä täytyy olla johdonmukainen mittaustapa ruokahävikkiasioissa Euroopan unionissa. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden tukea tälle ja myös elintarvikeketjun toimijoilla täytyy olla oma roolinsa niin, että voidaan valvoa ja kontrolloida ruokahävikkitasoa ja me tarvitsemme jäsenvaltiot ja teollisuudenkin tähän mukaan. Meillä on nyt foorumi, johon tuodaan eri toimijat yhteen jäsenvaltioista ja teollisuudesta niin, että voidaan keskustella eri asioista, jotka perustuvat hyvän, hyvän tietoon. Ja tässä varmasti tehdään globaaleja ponnisteluja. Ja voitte kyllä laskea minun tukeni varaan tässä asiassa jatku, jatkossakin. Sitten kansalaisten oikeuden saantimahdollisuudet, siis nämä kototsnik kysymykset Ennen vuoden loppua meillä on aikomuksena julkaista aloitte oikeudenkäyttömahdollisuuksista. Tässä etenemissuunnitelma julkaistaan muutaman päivän päästä. Tässä otetaan huomioon Euroopan unionin tähän mennessä antavat päätökset ja tuomiot. Sitten täydentävät ympäristöehtokysymykset. Me olemme työstäneet tätä asiaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa usean vuoden ajan niin, että, ja tätä varten tehdyssä perustetussa työryhmässä. Jos teillä on jotain kommentteja, niin mielelläni kuulisin, miten voisimme paremmin vielä tämän hoitaa. Voitte minut kirjallisesti tai sähköpostitse kesälomalla, kesän aikana sen minulle toimittaa. En anna teille mitään määräaikoja. Jos annan teille määräajan, se on liian lyhyt ja sitten olen pulassa, jos annan määräajan, joka on liian kaukana tulevaisuudessa ja sitten ö, sanotaan, että komissio ei tee mitään. Joten antakaa minulle nyt vähän liikkumavaraa tässä. Minä todella toivon, että voidaan toimia nopeasti, mutta en anna mitään määräaikaa. Se tekee minun elämästäni vain hankalampaa. Eikä anna teille ne ratkaisuja. Olen varma siitä. Meidän täytyy nyt Habitat-direktiivin ja lintudirektiivin osalta ratkaista se, että hyvin usein jäsenvaltiot syyttävät meitä semmoista asioista, mitä ne ovat itse tehneet. Hyvin. En halua liikaa antaa joustavuutta tässä, mutta minä haluan enemmän avoimuutta. Me voisimme käyttää uutta toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä niin, että voidaan selventää se, että kuka on vastuussa ja mistä, koska olen täysin kypsä siitä, että Brysseliä syytetään asioista, jotka jäsenvaltiot itse ovat ö, mutta ovat, jonka osalta ne ovat epäonnistuneet omassa lainsäädännössään. Herra Barnio, hormoni häiritsee vaikutusten arvio, joka on tehty tänä päivänä näistä hormonaalisista haitta-ainelistoista. Tässä on kyse tutkimuksesta. Se ei ole mikään virallinen asiakirja. Me olemme pyytäneet EFSA tekemään tästä screeningin, kaunis suomenkielinen sana, niistä aineista, jotka voisivat olla hormonaalisia haitta-aineita, hormonaalisia häiriöitä. Anteeksi, jos en nyt puhunut ihan selkeästi ranskaa. Tupakkaan avoimuudesta en ole ihan samaa mieltä oikeusasiamiehen kanssa. Una, uh... Koska meillä on lähestymistapa, te tiedätte mikä se on, tunnette sen varsin hyvin, kun puhutaan pääjohtajia ja kabinetin jäsenistä ja niin edespäin mutta jos puhutaan terveyspääosastosta, niin se on omaksunut aivan yksiselitteisen kannan. Oikeusasiamies on sanonut, että pitää ajentaa tätä yhden pääosaston lähestymistapaa ja sopeuttaa sitä koko komissioon. Minä olin yhteydessä tähän henkilöön ja tein analyysin, onko se nyt todella välttämätöntä, vaan kun tässä liian, kyse liian raskasta taakasta tulosta ajatellen, ottaen huomioon, että ne yhteydet siis kun lainsäädäntö on nyt jo käynnistynyt, jos meillä on yhteyksiä tupakkateollisuuteen, ne ovat niin rajattuja, jos ajattelemme muita pääosastoja, niin kyllä siinä nyt vähän liian väkipakolla ajettiin jonkinlaista yhtä järjestelyä koko komission, jos verrataan tämän teollis- tupakkateollisuuden merkitystä verrattuna muihin sektoreihin. Sitten nuorista haluan todella tähän asiaan tarttua vielä. Esiro on niissä maissa menestyksekäs, joissa paikalliset pankit ja paikalliset investointipankit ja yritysjärjestöt ovat yhteistoiminnassa. Me saamme paljon enemmän vipuvoimaa sieltä. Yksi suhteessa 15, me haluamme yksi suhteessa 23, mutta tämä on suuri menestys. Miksi? Koska monet PK-yrittäjät hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Minä näin, e-, tapasin eilen Hollannissa hyvin nuoria yrittäjiä, jotka ovat EFRON kautta esirin sijaan. Tämä on niin mahdollisuus, valtaisa mahdollisuus koska tässä voidaan käyttää Ennen suuret yritykset pystyvät käyttämään investointivaroja, mutta nyt Esirin kautta saadaan muutosta, koska tulevaisuus on pienten ja keskisuurten yritysten kaikki nämä asiat, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin ja ajatusmuutokseen rakennuskannasta ja energiantuotosta ja niin edelleen. Kaikki tämä tapahtuu pienellä tuotantoskaalalla ja tähän tarvitaan pekoyrityksiä. Jos me haluamme, että nämä yritykset menestyvät, me tarvitsemme nuoria yrittäjiä, startuppeja ja niin edelleen. Ja Carlos Moides myös tarkastelee tätä omassa työssään. Sitten terveydestä. Voin vahvistaa teille, että Terveyspolitiikka on tässä ohjenuorana. Olen yhtä mieltä myös terveydenhuoltojärjestelmien kestävyydestä. Jos puhun kestävyydestä, niin Yksi tärkeimmistä yhteiskuntiamme epävarmuutta tuovista tekijöistä on se, että ihmiset ovat peloissaan siitä, että, siitä että heidän mahdollisuutensa saada terveyden hoitoa päästä lääkäriin ja saada hoitoa heikentyy näiden uudistusten myötä. Jos me haluamme, että terveydenhuoltojärjestelmämme edelleen tuottavat niitä palveluja, joita kansalaiset tarvitsevat, niin meidän täytyy varmistaa, että nämä, ovat järjest- nämä järjestelmät ovat kestävällä pohjalla pitkällä aikavälilläkin. Ja minä todellakin yritän tukea tätä meidän työllämme. Vastasinkin jo kysymykseen kiertotaloudesta ja voin vahvistaa myös Rova Kallenbachille, että en anna teille mitään määräaikaa tänään. Kiitokset kärsivällisyydestänne ja pahoittelen, että näin pitkään käytin vastausaikaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos siitä, että olitte täällä tänään. Kiitos siitä, että pystytte vastaamaan kaikkiin kysymyksiimme. Uskon, että voimme päättää valiokunnan kokouksen tältä päivältä ja tapaamme huomenna aamulla. Kiitos kaikille ja kiitos ennen kaikkea komission varapuheenjohtaja Timmermansille ensimmäiselle varapuheenjohtajalle siitä, että hän oli täällä vastaamassa kaikkiin kysymyksiin.